Nyt aloitamme äänestysselitykset. Delvoon mietintö, vapaan liikkuvuuden edistäminen yksinkertaistamalla tiettyjen julkisten asiakirjojen hyväksymistä. Täällä on muutama puhuja. Chambaski saa aloittaa. Olkaa hyvä. Благодаря ви, госпожо